Hyvät kollegat, voisimme tässä odotellessa hyväksyä esityslistan, eikö vain? We don't have announcement, but... Uh... Niin, meillä olisi selvennys suullisesta tarkistuksesta täällä kerrottavana, koska viime kokouksessa oli hieman sekaannusta siitä, joten Lämpimästi suositamme niille, jotka esittävät suullisia tarkastuksia, että ensin käsin sent last moment. Kädellä kättä nostamalla esitit, esitettäisiin pyyntö ja sitten se pitää lukea selvästi sen esittäjän suulla. Eli ei voi esitellä äänestettäväksi sellaista tekstiä, jota jäsenet eivät tunne. Tämä on semmoinen sääntö, joka täytyy pitää mielessä. Saitteko kortin, äänestyskortin. Yritän tässä nyt hieman pelata aikaa. Ahaa. No niin, nyt sitten testataan, toimiiko laitteet. Niin, aloitetaanpa testaamalla. Avaan testiäänestyksen. Äänestys alkaa, testiäänestys siis. The hammer fall ja nuija putosi pöytään. Kops. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Still six colleagues. Kuusi kollegaa on vielä äänestämättä. How many Kuinka monta kollegaa on vielä ilman äänestyskorttia? Pat Brian ja ketäs muita. Renatolta puuttuu. Eli täytyy laskea nämä äänet. Mutta toivottavasti Brianin kortti on matkalla tänne, mutta emme voi odotella liikaa, koska meillä on sitten kolmikantaneuvottelu vielä luvassa, joten, joten hyvä. No niin, yksi äänestyskortti lisää. Eli nyt äh, yksi SND-läinen on vielä ilman korttia. Onko vielä joku muu ilman äänestyskorttia? Heisillä on nyt omansa jo. Selvää. Eli voimme lähteä liikkeelle äänestyksestä. Eli koskien asetusluonnosta rahamarkkinarahastoista lainsäädäntö luonnos. Ja ensin äänestetään 224 neljästä puolesta vastaan. Aloitetaan heti tarkastuksella. Luultavasti, no niin, tarkastus alkaa. tarkastusäänestys sähköisesti alkaa. Sitten täytyy lisätä yksi miinusääni sieltä. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus 21 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 225 puolesta äänet vastaan. Nyt sorollakin on äänestyskortti tyhjä äänet, ty, hylätty. 22 esittelijältä puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissi A, ensimmäinen osa puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty osa kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. If the note should rejected, this point was deleted. Yeah, but it's not been rejected but now it's adopted so that people don't think it's deleted. Okay. Ah, okay, ah, there was a mistake. Hetkinen, tässä tuli virhe, nyt ymmärränkin. Eli täytyy lukea neljä, sivulta neljä, että jos hyväksytty, niin silloin silloin 23 kohta kolmosesta poistetaan, eli 23 aasta pysyy tekstissä, eli hyväksymme sen, hyväksyimme sen kompromissin. Siellä oli kirjoitusvirhe. Sitten mennään 261 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyvä, hylätty 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan. Tarkastetaan sähköisesti 265 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaanpa. Äänestys alkaa sähköisesti 266. Eikö kone toimi? Tai kortti? Ehkä voit vaihtaa paikkaa ja äänestää sitten. Äänestys päättyy. Hylätty. 267 puolesta äänet. Vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. 267 äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tiukka paikka, joten tarkistetaan sähköisesti. 269 äänestys alkaa. Vielä kaksi ääntä puuttuu. Eivät halua äänestää nämä siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 273. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tarkastetaanpa. Äänestys alkaa. 277 siis äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi H, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkososa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty tehty kompromissi J, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kakkososa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kolmososa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 339 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastetaan 340. Äänestys alkaa. Is rejected. Hylätty. Ja sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 357 puolesta vastaan pu- tyhjää hylätty. 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan vielä 359 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 364 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolme, anteeksi, O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty 398 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan sähköisesti 398 äänestyksessä. Nyt äänestys alkaa. Vote Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi K. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi L puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 422 puolesta. Vastaan tyhjää. Luulenpa, että hylätty, mutta varmaankin haluatte tarkastusäänestyksen. No sitten tarkastetaan, äänestys alkaa. Ja yksi SND-läinen liikaa on siellä äänestäjien joukossa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 425 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 424 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta no tarkastetaan sähköisesti, anteeksi vain. Äänestys alkaa siis. Pyydän anteeksi minun vikani. En ollut riittävän tarkkaavainen. Neljä, kaksi, neljä on siis äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. Sitten 426 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tarkastetaanpa. 426 siis äänestyksessä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 428 puolesta. Tasa peli näyttäisi olevan, ette nähneet niinkö? Okay, yeah. I, I thought you could see it. Uh, 400... 428 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 430 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 479 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 480 puolesta. Oliko tämä sama kuin edellinenkin, mutta sitä ei ole kirjoitettu, eikö niin? Hetkinen, anteeksi, 482 siis puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaan äänestys alkaa 482. Hylätty. 485 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 484 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 486 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 486 äänestyksessä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 487 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 49. 489 eh, siis puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 490 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 492 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi D, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 510 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 496, ei hetkinen esittelijä, oliko tämä samanlainen kuin esittelijän niin, 496 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 512 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa, hetkinen,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 tässä on vielä osa osalta. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt täytyy hieman lukea välillä. Ei, ei tarvitse lukea ääneen. Sitten mennään 557 Alain Lama Surin ja Alain Kadekin puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U, missä se onkaan? 36. Sivulla 36 U, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten mennään 706 ko. Kyllä. No itse asiassa äänestetään identtisestä tarkistuksesta, ei 78 eli ei tarvitse äänestää enää uudestaan, joten jos hyväksytään, niin siirrymme kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta, vas, äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 745 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 747 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 746 puolesta vastaan tarkastetaan 746 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 87 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 748 puolesta, vastaan. Luulisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. 748 äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 749 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 750 puolesta vastaan hylätty. 751 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 753 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 752 puolesta vastaan Tarkastetaan 752. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 754. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan 754. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 755 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y sivulla 44. Eli siellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta puolesta äänet EPPltä, niinkö? Niin, puolesta äänet 98 tarkistukselle. Vastaan äänet. Tyhjät äänet. Tarkastetaan 98 tarkastusäänestyksessä. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100. Mitä mitä? 100. Niin, puolesta äänet vastaan tyhjää. Tarkastetaan satanen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sat... Hetkinen, tarkastetaan 102. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan. Tarkastetaan 103. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. 105. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Alden ääniä ei näy. Vastustatteko vai hylätty? Kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 108 puolesta vastaan tarkastetaan 108 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys päättyy hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seitsemän. Puolesta. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Yksi, yksi, viisi. Yksi, yksi, kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissit Z. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, ei eh, anteeksi, 131 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 138. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 10 puolesta. Ai 139. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan 139. Ääsi se hyväksyttiin. Niin, niin anteeksi, en nähnyt kuunnella tuolla. Tästäkin hyväksyttiin. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 ääsi raukeaa. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144, 46, tämä on myöskin identtinen. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 145, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 147, puolesta, vastaan, Ah, vastaava. 147. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 148. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromissi AA. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 155. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää taisi olla, mutta tarkistetaan 158. Äänestys saakka. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171, äh, 61 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 62 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 163 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 68. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tarkistetaan 169. Äänestys alkaa. Äästys päättyy. Hylätty. 170. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 170. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 171 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 172 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AB puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 184 puolesta, vastaan, tyhjää. Sitten kompromissi AC, osa 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Niin, olen pahoillani. 212 oli siis äsken. Sitten 214 seuraavaksi. Ah, se on vedetty pois. Ah niin, seuraavaksi. 214 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 vettä pois. 215 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 215. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 223, koska kaikki muu raukeaa tässä välissä. Niin sitten nimenhuutoäänestyksellä loppuäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. neljä puolesta, 18 vastaan, viisi tyhjää. Mietit on hyväksytty enemmistöllä. Ja sitten päätöslauselmasta vielä äänestys, äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 18 vastaan, 3 tyhjää. Esittelijä käyttää puheenvuoron vielä. Olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. I just... Kiitos puheenjohtaja. Seuraavasta äänestyksestä haluaisin sanoa, että jos äänestämme tämän puolesta, etenemme trilogiin. Mikäli äänestämme vastaan, niin menemme täysistuntoon. Halusin, että tämä ymmärrys on nyt sama kaikille. Kaikki ymmärtävät tämän. So I, I, I, I, our decision was to go to plenary Haluan, että puheenjohtaja nyt ilmoittaa äh, selventää tämän. I would like to... No, we don't need to vote against to go to the plenary. Ei me tästä sitä vastaan, että mentäisiin täysistuntoon. Tämä on se pointti. Sven. Uh, excuse me. Puheenjohtaja. Tämä on tärkeä asia, kollegat. Nyt meillä on mietintö ja neuvosto on melko kaukana siitä, että olisimme yhteisymmärryksestä. Siksi ei ole syytä, etteikö tätä vietäisi täysistuntoon minä vetoisin teihin, että tämä viedään täysistuntoon. Silloin tämän äänestyksen ei tarvitse tapahtua. Sven, that's exact... Sven, tämä on juuri esittelin ehdotus. Mennään täysistuntoon. Niin sinun vastauksesi kysymykseen on ei. Meidän pitäisi äänestää mandaattia vastaan, mandaattia vastaan, mutta me ei tarvitse. Voimme antaa Tämä on pelkästään tämän ehdotuksen tässä äänestyksen sitten mennään täysistuntoon tämän ehdotuksen kanssa. Kuka puoltaa tätä? Puolesta. Niin, mitä minä halusinkin. Eli esittelijän ehdotus on nyt äänestyksen kohteena, että mentäisin täysistuntoon tämän kanssa. Tästä äänestää. Nimenomaan äänestys, äänestys alkaa. To go to plenary. Niin mentäisi täysistuntoon tämän kanssa. Nearly unanimity. Melkein yksimielisiä. Kiitokset esittelijälle. Can I say something? For the negotiation. Uh, yeah, yeah. Uh, you have to use the micro. Haluatteko puheenvuoron? everybody. Halusin sanoa kiitos kaikille, kiitos varjoesittelijöille, kiitos avustajille, sihteeristölle, kaikesta tuesta. Ja kiitos myös poliittiselle ryhmille. Hey. There's one person who abstained. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Hyvät kollegat, olisin erittäin kiitollinen, jos olisitte istutua Nina, Sven, Sven. Ne, jotka haluat jäädä tänne huoneeseen, pyytäisin teitä istutumaan Ja muut, poistukaa huoneesta tai ainakin lopettakaa keskustelu, jotta voimme jatkaa kokousta. Hyvät kollegat siellä, kiitokset. Esityslistan kohtan neljä. Vertailuarvoina käyttävät indeksit rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa. Tänään käsittelemme muutos, siis tarkistuksia, ja pyydän Kora van Nieuwenhuisenia puhumaan tästä. Olkaa hyvä, Kora. Nivenhaisen. Niin melkein oikein. Nivenhaisen on tämä nimi. Kiitokset puheenjohtaja. Tämä asian käsittely on kehittynyt viime viikkoina tämä vertailuarvoasia ja me teimme te ensimmäiset kompromissitarkistukset maanantaina ja viime viikkojen aikana meillä on ollut rakentavia keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa. Olen erittäin tyytyväinen, että me kaikki näemme, että tässä on tarvetta edistyä asiassa – erityisesti nyt kun neuvosto on hyväksynyt yleisen lähestymistavan. Tämä varmaankin sitten auttaa meitäkin nopeuttamaan asioita. Odotan niin olla keskustelua kompromissijoituksista varjoesittelijöiden kanssa ja, ja tässä varjoesittelijän kokouksessa myöhemmin tänään. Kiitoksia Kora EPPstä, edustaja Ludek Niedemeyer, olkaa hyvä. Uh, so Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Koraa ja hänen tiimiä erinomaisesta työstä. Ottaen huomioon aiheen monimutkaisuuden, niin näen, että he tekevät työnsä niin hyvin kuin mahdollista ja he etenevät sujuvasti näkemykseni mukaan yhteenvetona. Aluksi meidän pitäisi puuttua kahteen asiaan. Ensinnäkin oikea suhteisuus, se, että kiinnitetään huomiota eri tason lainsäädäntöön huomiota. Ja toinen kysymys oli se, että kuinka suhtaudutaan tähän kolmansien maiden regimeihin avoimella ja oikeasuhtaisella tavalla. Ja olen sitä mieltä, että esittelijä on erittäin hyvin onnistunut näissä tehtävissä. Tulvina päivinä näin, että tässä on muutamia kevyempiä asioita. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että vertailuvallan kriittisyyden suhteen on löydetty oikeasuhtainen suhde siten, että tässä ollaan näille kriittisille arvoille, vertailuarvoille luomassa selkeitä, joustamattomia, tiukkoja arvoja, ja ei-kriittisten suhteen on hieman joustavampaa. Tässä luodaan hyvä perusta sille, kuinka suhtaudutaan kolmansiin maihin, ja tämä oli alussa jonkinnäköinen este. Tässä on teknisiä piirteitä liittyen sanamuotoihin, mitkä eivät ole mitenkään erityisen tärkeitä. Haluaisin kiinnittää huomiota tähän oikeusvarmuuteen liittyen vertailuiden käyttöihin sen suhteen, että tässä on jatkumo jo nyt käytettyihin vertailuarvoihin ja lisäksi on pieniä säätöjä liittyen tähän pakolliseen osallistumiseen. Mitä tulee hyödykkeen vertailuarvoihin, tämä keskustelu avattiin ja hiljattain ja minulla on nyt kyllä sympatita sitä kohden, että nää, tässä olisi kriittisten ja kriittisten vertailuarvojen suhteen vahvempi ote, mutta nyt tässä kiinnitetään huomiota ennen kaikkea tähän sääntelemättömien osallistujien osallistumiseen. Meidän on siis varmistettava, että tämä järjestelmä on kokonaisuudessaan toimiva tämän kriittisen aiheen mielestäni. Mitä tuli neuvostoon, olen selkeästi meidän parlamentin ehdotuksen puolella. Ja tässä on oikeasuhteisuus kriittisten ja ei-kriittisten vertailuarvojen suhteen. Ja Tämä neuvoston ja komission linja ei ole mieleen. Joo, kiitoksia ja haluan vielä korostaa, että Kora tekee erinomaista työtä. Kiitoksia Ludek. Sitten SND-ryhmä. Ryhmästä Alvarez, olkaa Kiitoksia. Haluaisin aivan ensinnäkin kiittää Koran tekemästä työstä näinä kuukausina koko hänen tiimiensä, joka on tehnyt oikein hyödyllistä työtä yrittäessään saada aikaiseksi yhteisymmärryksen asiasta tässä valiokunnassa. Eh, alkukommenteiden lisäksi koskien tarkistuksia, joita tässä on tehty, ja myöskin kompromisseja koskien, jotka ovat nyt pöydällä, haluaisin ensinnäkin todeta, että arvostan sitä, että että tästä kriittisestä indeksistä saataisiin aikaiseksi yhteisymmärrys, jotta saataisiin siihen kvalitatiiviset muuttujat, kun laaditaan tätä määritelmää, koska tässähän on aikaisemmin puhuttu vain kvantitatiivisista tekijöistä. Komission ehdotus menee nimenomaan tuohon suuntaan. Ja sitten kun puhutaan kriittisistä indekseistä, jotka ovat eurooppalaisia ja kansallisia, joiden myötä voitaisiin antaa tietyille maille mahdollisuus määrittää, mitkä indeksit ovat kriittisiä, mitkä ei, ja silloin ne voivat soveltaa tiukempaa sääntelyä tähän alaan. Ja ehkä kakkoskappaleessa sosiaalistiryhmällä on kaikkein eniten ongelmia, kuten kollega PPstä totesi, niin neuvostohan on lähtenyt sellaisen, sellaiselle tielle, että on otettu ei-suhteellinen erottelu kriittisen ja ei-kriittisen vertailuarvon välillä. Ehkä olisi mahdollista lisätä niiden välistä suhteellisuutta. Ja mielestämme pitäisi tutkia paremmin, mitkä ovat ne indikaattorit ja vaatimukset, jotka haluaisimme asettaa noiden ei-kriittisten vertailuarvojen osalta. Ja tähän kappaleeseen haluaisimme lisätä tarkemmat tiedot siitä, miten su kohdellaan sellaisia kriittisiä vertailuarvoja, joiden, joihin, joiden rahoittajat ovat esimerkiksi ovat ei, ei säänneltyjä, jotka siis rahoittavat näitä vertailuarvoja ää, vapaaehtoisesti. Ja jotta lainsäädäntö olisi vakaata näiden ei-kriittisten vertailuarvojen osalta, on välttämätöntä, että mietimme kuinka voidaan ottaa tarkempaan tutkintaan ja määrittää tarkemmin, minkälaiset indikaattorit ja kriteerit määritellään nimenomaan näille vapaaehtoisille rahoittajille. Ja sitten kun puhutaan vertailuarvojen tunnustamisesta muissa maissa ja näissä vastaavuusmenettelyistä, niin komission aloite on sellainen, että sitä on aika vaikea soveltaa, koska ei ole olemassa vastaavaa lainsäädäntöä muissa oikeusjärjestelmissä ja sen takia voi olla aika vaikeaa sotaa täällä Euroopassa kolmansien maiden ja vertailuarvoja. Ja senpä takia tätä aihetta pitäisi tutkiskella tarkemmin. Tämänhetkisissä kompromisseissa kielletään sellaisten indeksien käyttö, jotka on muotoiltu kolmessa maissa, joilla ei ole minkäänlaisia, joiden kanssa jo, ei ole minkäänlaisia ää, vastaavuusjärjestelyjä. Tämä on sellainen kysymys, joka huolestuttaa minua nimittäin, jos kiellämme pelkästään näiden ver, ver, vertailuarvojen käytön, niin sehän tarkoittaa sitä, että Euroopan Maailma muu yritysmaailma pystyy käyttämään näitä vertailuarvoja. Pragmaattinen ratkaisu tässä pitäisi saada tässä kolmansien maiden kohdalla aikaiseksi. Pragmaattinen, on, pra, pragmaattinen ratkaisu nimenomaan pitäisi löytää ja määrittää, että minkälaiset tahot voivat käyttää näitä vertailuarvoja niin, että ne eivät olisi vain niitä tahoja, jotka on, ovat valvottuja tahoja. Ja sitten tämä valvoja tai hallinnoija käsite on sellainen, että pitäisi pyrkiä parempaan yhteistyöhön ESMAn puitteissa toimivaltaisten viranomaisten kesken. Kuten muistamme, Libor-skandaali vaikutti moniin maihin, muun muassa omaan. Ja mielestäni ESMAN pitäisi olla tässä suhteessa tärkeämmässä roolissa. Sen ei pitäisi olla pelkästään tällainen kansallinen to- toimivaltainen viranomainen. Ja sitten olenkin pääsemässä puheenvuoron loppuun. Kiitän vielä kerran Koraa ja koko tämän tiimin yhteistyöhenkeä ja siitä, että ja muistutan, että tämä kriittinen vertailuarvo pitäisi määritellä tarve, tarkemmin. Ja sitten tämä kolmansien maisten, maiden kysymys, se pitäisi sisällyttää tai vetää, yhdistää paremmin tähän, tähän mm, valvottujen tahojen käsitteeseen. Ja ESMAn roolia pitäisi korostaa. Mutta korostan vielä, että tämä ero kriittisten ja ei-kriittisten vertailuarvojen välillä pitäisi tehdä selväksi, jotta voitaisiin taata, että kriittiset vertailuarvot tai sellaiset, joista voi sellaisia tulla, olisivat sellaisia, että niiltä vaadittaisiin hyvin vakaita, vakaata ö, tilannetta ja vakaita kriteerejä. Ja sitten taas nämä muut kuin kriittiset vertailuarvot erityisesti ei va, näiden vapaaehtoisten maksajien suhteen olisivat löysemmin säänneltyjä. Kiitoksia, Jonas. Ja sitten minun varapuheenjohtajani Sandra Lutz, ole hyvä. Sending her apologies for... Kiitos. Kerätti pahoittelunsa, ettei päässyt osallistumaan kokoukseen. Hän on sairauden takia kotona. Hän kiittää kollegaa hyvästä työstä ja hän kiittää siitä, että nämä kompromissitarkistukset esitettiin mahdollisimman nopeasti Tämä mahdollista kenties äänestyksen läpiviemisen Strasbourgissa. Tässä on tarve tälle asetukselle. Tämä komission määritelmä liittyen kriittisen vertailuarvoon, sitä ei ole määritelty vielä, ja hän ei ymmärrä, miten ei ole mahdollista, että tässä vaiheessa ei ole vielä selkeää listaa näistä määritelmistä. Miksi komissio määräsi, määräsi kriittisyyden raja-arvoksi 500 miljardia. Miten tämä on laskettu? Ja miten komissio voi olettaa, että kukaan ottaa paremman sääntelyn agendan tosissaan, kun he eivät pysty edes määrittelemään, mitä tämä asetus tulee sääntelemään. Nämä ovat asioita, joihin komissio kenties voi myöhemmin tässä keskustelussa meille selventää. Kompromissit mahdollistavat sen, että ei-kriittiset vertailuarvot ovat kriittisiä, mikäli ne ovat systeemisesti merkittäviä ja mikäli täyttävät muut kriteerit, niin se on ehdotus, jota Kei voi tukea. Lähestymis, Esittelee lähestymistapa on sellainen, jota Kei voi tukea, varsinkin sen suhteen, että määritelmässä on niin, tässä asetuksessa on niin epäselvä tämä kriittisen arvon määritteleminen. Kei toistaa pyyntönsä, että komissio toisi esille, mitkä raja-arvot olisivat kriittisiä tämän 500 miljardin euron yläpuolella, joten mikäli voitaisiin saada lista, se olisi suuresti tervetullut. Toinen avainasia, joka vaikuttaa siltä, että sitä ei ole otettu mukaan tähän kompromissiin, on aihe, jota Case Venvern ja ESR-ryhmä on peräänkuuluttanut, ja niin ikään kaksi muuta poliittista ryhmää ovat tätä peräänkuuluttaneet ja tämä liittyy hyödykevertailuarvoihin. Hyödykevertailuarvojen ei pitäisi olla säänneltynä sellaisessa asetuksessa, jossa käsitetään taloudellisia vertailuarvoja, rajoituksiin vertailuarvoja. Tässä halutaan luoda turvallisuutta talousjärjestelmään ja lisätä luottamusta vertailuarvoihin, joita ei voida, jotka eivät koske sellaisia kokonaisuuksia, joita ei säännellä ja jotka, tai jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella. Joten tässä on vielä melko paljon työtä edessämme. Mikäli otamme hyödykkeen vertailuudet mukaan, niin tässä luodaan sellainen illuusio, että on säännelty asiasta, vaikka valtaosa on mahdotonta panna täytäntöön. Oikeudelliset asiat, jotka luovat oikeudellisen sitovuuden eri tahoille – ovat moninaiset ja on sitä mieltä, että komission tulisi luoda erillinen asetus koskien hyödykevertailuarvoja, erillinen asetus, joka tunnustaa sen, miten markkinat toimivat ja jossa puututaan asioihin, joita ei ole käsitelty tällä alalla. Tässä siis peräänkuulutetaan kahta erillistä asetusta. Hyödykkeen ja vertailuarvot kuuluvat jo markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, joten manipulaatio näiden, näiden vertailuiden suhteen, niin niistä voidaan rangaista niin hallinnollisten kuin rikosoikeudellisten toimien muodossa. Keisväimerk toivoo, että tulevat varjoesittelijöiden kokoukset voivat olla mahdollisimman mukanottavat ja että nämä hänen esiin tuomat seikat voitaisiin ottaa huomioon. Kiitoksia, Sandra ja Kuesta. Marisa ei ole paikalla. Haluaako joku muu puhua Kuen puolesta? Ei näytä olevan näin, joten annan saman tien sitten vihreille. Pirit Lamp Philip Right, uh, it should be inclusive. Niin, olet aivan oikeassa, että sen pitäisi olla inklusiivinen, mutta kun kuuntelen kollegan, kollegoiden mielipiteitä, niin en usko, että tulta ja vettä voi tässä oikeastaan yhdistää, joten esittelijän täytyy tässä tehdä valintansa. Yleisesti ottaen, Kora, katson, että olet tehnyt oikein hyvää työtä, joten kommentoin vain rajallisesti. Se seikka, että, että esität omaa omaa regiimiään muille kuin kriittisille vertailuarvoille. Se on aivan maalaisjärjen mukaista, mutta siinä olemme eri mieltä ECCRn kanssa. Nimittäin meidän mielestämme on ihan oikein ottaa mukaan hyödykevertailuarvot, mutta se tapa, jolla, tapa, jolla nyt teet, sitä, teet sen tässä, on, sulkee ne pois, koska se kynnysarvo on niin korkea, että ehkä kaikkein yleisimmät vertailuarvot, esimerkiksi kulta, kanta jää alle tuon 500 miljardin euron, joten jos haluat, että tämä lainsäädäntö on sovellettavissa mihin tahansa merkittävään asiaan, niin silloin pitäisi muuttaa näitä kynnysarvoja, joihin palaan myöhemmin. Kaksi määritelmää sieltä mielestäni puuttuu, eli äh, valuutta, vertailuarvo, vaihtojen, vaihtovertailuarvo, se on ihan selkeä, tärkeä vertailuarvo. Ja pitää miettiä sitten, että haluatteko, haluatko tukea tiettyjä tarkistuksia, eli että tämä perusriskin, perusriskin ajatuksen sisällyttäminen, eli jos vertailuarvoa käytetään johonkin sellaiseen, mihin se ei oikeastaan sovellu. Muistan, että Liboria käytet, tai käytettiin vaikkapa velkojen vaihtelevaa korkoa määrittämään, ja siihen se voidaan katsoa olevan sopimaton, koska se luo riskin, eli tällaisen perusriskin. Eli nämä tarkistukset liittyvät toisiinsa. E, se tarkistus, jossa määritetään se perusriski, ja sitten se tarkistus, jossa todetaan, että pitää varmistaa, että vertailuarvoja käytetään asianmukaisesti, eikä johonkin muuhun kuin niiden tarkoitettuun käyttöön. Eli mielestäni tätä, että sisällytä tuohon kompromissiin, tai jos et se sisältää tätä kompromissiin, niin vastustaksiamme, mutta meidän mielestämme on tärkeää, että vertailuarvoja käytetään nimenomaan se, sen omaan tarkoitukseensa. Sen ei pidä olla liian, äh, liian tiukka sen määritelmän, mutta se täytyy olla selkeä konsepti. Ja sitten tämä kriittisyyden käsite. Me tuemme ajatusta siitä, että on sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset kriteerit, kun määritellään vertailuarvon kriittisyyttä. No kvantitatiivisuuden suhteen uskomme, että kynnyksen pitäisi olla 100 miljardia euroa, jotta voitaisiin varmistaa, kuten aikaisemmin totesin, että kaikki kriittisinä pidetyt merkittävät vertailuarvot voitaisiin ottaa siihen mukaan. Ja sitten Alden kannalta on hieman kummallista ajatellaan, että kriittisyyden määritelmä jätettäisiin kansallisten viranomaisten tehtäväksi. No, tiedän, että teidän ryhmänne on kovasti yhtenäismarkkinoiden puolesta, ja jos tällainen arviointi jätetään kansallisille valvojille tai hallinnoille, niin silloinhan on se riski, että syntyy erilaisia standardeja, ja sisämarkkinat nimenomaan häiriintyvät, joten rohkaisisimme, että tarkastelisitte vielä komission ehdotusta jossa sanottiin nimenomaan, että määritettäisiin kriittinen vertailuarvo ja se määritettäisiin nimenomaan Euroopan tasolla ja se tapahtuisi delegoidun toimen kautta. Ja me katsomme, että tätä harkintaa ei pitäisi jättää kansallisille hallinnoijille. No sitten toinen asia, joka jää vielä hieman avoimeksi kompromissiehdotuksissa, joita olen tähän mennessä nähnyt, on se, että mikä on ESMAN rooli, eli ESMAN valvonta versus kansallinen hallinnointi. Mehän tiedämme, että monet vertailuarvot laaditaan yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi, ja täytyy tunnustaa, että yhdistynyt kuningaskunta on ollut se paikka, jossa pahimpia väärinkäytöksiä on tapahtunut, mutta toisaalta, jossa myös hallitus on ryhtynyt toimiin näiden vertailuarvojen uudelleen hallinnoimiseksi, joten en kiistä sitä. Mutta me uskomme, että säännön pitäisi kuulua kriittisten vertailuarvojen osalta niin, että niitä valvottaisiin Euroopan tasolla, vaikkakin me tiedämme, että tämä on arkaluontoinen kysymys esimerkiksi UK kaltaisille maille, mutta silti sallisimme että ESMA voisi delegoida tämän tehtävän. Ja kompromissi, kompromissi hengessä, joka saatiin aikaiseksi aikaisemmalla vaalikaudella, oli tietyllä tavalla viisas. Nimittäin sanotaanpa, että ESMAn tehtävä pääasiassa olisi eh, hallinnoida näitä kriittisiä vertailuarvoja, mutta jos meillä on luottamusta siihen, että asia hoidetaan asiallisesti kansallisella tasolla, niin sitä ei ole mitään ongelmaa. Mutta Esmalla olisi oikeus ottaa homma haltuunsa, jos se katsoo perustellusti, että kansallisella tasolla asia hoidetaan huonosti. Jos nyt mietitään UK-tilannetta, niin on tunnustettava, että Liborin suhteen siellä onnistuttiin erittäin huonosti. Mutta jos tulevaisuudessa ihmiset huomaavat, tai sanotaan, että Esmassa huomataan, että näiden vertailuarvojen hallinnointi tapahtuu huonosti kansallis- kansallisella tasolla, niin sillä pitäisi olla oikeus vetää takaisin tuo delegointi ja ryhtyä valvomaan noita vertailuarvoja suoraan itse uudestaan. Tämä on sellainen asia, jota ALDE yleensä kannattaa siis tätä Euroopan tason valvontaa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös se mahdollisuus, että jäsenvaltiot voivat hoitaa asian kunnolla, ja jos he voivat sen hoitaa kunnolla, niin meidän ei pitäisi sekaantua siihen. Mutta siinä tapauksessa, että tarve esiin tulee, niin ESMAn pitäisi pystyä ottamaan asia haltuunsa uudelleen. Tämä on arkaluontoinen asia, mutta haluaisin, että esittelijä tarkastelisi sitä kompromissia, mikä aikaisemmalla mandaatilla saatiin aikaiseksi Eli pitäisimme Euroopan tason viranomaisella oikeuden ottaa takaisin itselleen vertailuarvojen hallintaoikeus, jos asia hoidetaan huonosti kansallisella tasolla. Ja sitten vielä viimeiseen kysymykseen, eli kolmansien maiden äh, vastaavuusvaatimukset. Me pidämme kiinni siitä, jos varjoesittelijät ovat samaa mieltä siitä, että komissiolla annettaisiin mahdollisuus hyväksyä päätös, jolla äh, oikeutetaan äh, tai todetaan, että kolmansien maiden hallinnoijilla ja oikeusjärjestyksillä ei voi olla sellaisia piirteitä, jotka tekisivät niistä ikään kuin veroparatiisin. tai tällaisille veroparatiisimaille ei voisi antaa tällaista hallinnoi, hallinnoinnin osittaista vastaavuuspäätöstä. Toivottavasti tästä yleinen yhteisymmärrys saadaan aikaiseksi. Tämä on aika tekninen asia, kirjaineisto, mutta hyvin tärkeä. Ja UKon kollegoille totean, että että Euroopan talousmarkkinoiden tärkeimmässä maassa, eli yhdistyneessä kuningaskunnassa, asian suhteen on saatu edistystä aikaiseksi, ja meidän ei pitäisi nyt tässä tätä työtä tehdessämme luoda uutta mahdollisuutta ja tilaisuutta EUn vastaiselle vihalle nousta, liekkiin, nousta, nousta esiin uudestaan. Kiitoksia, Filippi, ilmeisesti kuuledustaja. Vieläkään on täällä paikalla, varjo esittelijä siis. Niin, käyttää loppuaika sitten yleiskeskusteluun. Ja kysynkin, että haluatko muut kollegat osallistua keskusteluun? Jos en kukaan halua, niin annetaan saman tien puheenvuoro taas Koralle. Ah, siellä. Anteeksi vai? En nähnyt. Tämä meni no, liian nopeasti. Niin, on, kiitos, että olit paikan päällä. Olen kysynyt kuulemma, että haluat kertoa meille. Uh, kiitos. Keskustelun seurauksena minulla on muutama kommentti. Se, että komissio teki tämän ehdotuksen, jotta voisimme palauttaa luottamuksen vertailuarvoihin siten, että vertailuarvoja, joita käytetään EU-ssa niin, että ne ovat vankkoja ja luotettavia – niin me seuraamme IOSKON periaatteita, jotta voimme parantaa hallinnointia, valvontaa, tiedon laatua, tietojen käyttöä ja sitä, että tässä osallistutaan oikeanlaisilla tiedoilla ja että kuluttajia suojellaan asianmukaisella tavalla. Ja tätä silmällä pitäen haluaisin mainita, että ESMA julkaisi kertomuksen liittyen ISK-periaatteiden täytäntöönpanoon se löytyy heidän verkkosivustolta ja kertomus ei ole mitenkään äh, positiivinen sen suhteen, että siinä sanotaan, että kaikki vertailuarvojen tuottajat noudattavat periaatteita. Sanon tämän sen tähden, sillä se mitä olen nähnyt joissain tarkistuksissa, joita täällä on jätetty, niin mm, ei-kriittiset vertailuarvot eivät ole josko periaatteiden alisteisia näiden tarkistusten jälkeen. Ja Tämä aiheuttaa huolen siitä, että kuinka Euroopan unionin vertailuarvojen tuottajia arvioidaan IOSKO-periaatteiden toimesta tulevaisuudessa. Tähän liittyen haluaisin myös mainita, että hyödykevertailuarvot, niin ne kuuluvat myös IOSKO-periaatteiden piiriin. On erityisen tärkeää, että on vankka hallinnointi ja valvontaa tapa olemassa, jotta voidaan tuottaa nämä vertailuarvot. Lisäksi olemme sitä mieltä, että tässä on oltava oikeasuhteinen sen suhteen, kuinka nämä periaatteet pannaan täytäntöön eri vertailuarvojen suhteen, mutta näiden pääperiaatteiden tulisi kuitenkin olla samanlaisia kaikkien vertailuarvojen suhteen. Me emme näe mitään syytä sille, että tässä vaiheessa aloittaisimme keskustelun hyödyke nyt tässä vaiheessa, kun Iosko on tunnistanut, tunnustanut jo sen, että nämä periaatteet pätevät myös näiden vertailuarvojen suhteen. Kriittisen arvon määritteleminen, tähän esitettiin kriittinen kysymys. No, tämä komissio käytti tätä sen suhteen, että luodaan kollegio eurooppalaisella tasolla, ja tämä öö, voidaan viranomaisantaa antaa että sellainen työkalu, että on velvoite osallistua tähän toimintaan. Tässä ei ole mitään ylimääräistä oikeasuhteisuutta sen suhteen, että tässä voisi olla ylimääräisiä vaatimuksia, joita vaaditaan. Siksi halusimme määritellä kapea-alaisen määritelmän ja tässä suhteessa voisin sanoa, että nyt meillä ei ole mahdollisuutta luoda listaa, mutta samassa kun laadimme ehdotuksen, niin ajatuksemme oli se, että otamme mukaan muutamia korko vertailuarvoja, sillä on nämä, myös tämä kvantitatiivinen kynnys, Euribor, Libor, Kivor ja kenties muita, mutta ei, ei liian monia viitekorkoja, jotta, jotta ottaisitte tämän nyt huomioon keskustelussa niin näihin kolmansiin maihin liittyen. Muutama sana. Me olemme täysin tietoisia siitä, että ekvivalenssi itsessään ei voi toimia. Me ehdotimme tätä sen, suht- sen tähden, että siinä vaiheessa kun IOSKO-periaatteet ilmoitettiin, niin siinä pyydettiin IOSKO-jäseniä panemaan täytäntöön periaatteet jopa lainsäädännön keinoin. Nyt puolitoista vuotta tämän jälkeen näemme, että monissakaan lainsäädännöissä näin ei ole – ja tästä syystä johtuen me olisimme tyytyväisiä tässä vaiheessa, että näkisimme muita ratkaisuja siihen, että voisimme löytää kolmansien maiden vertailualueelle sitä, että niitä käytetään EU-ssa, mutta olisi tärkeää, että nämä ovat myös vankapohjaisia ja loisivat reilun pelikentän Euroopan. Kiitokset Maike Ferransille komissiosta. Sitten Kora seuraavaksi. Kora Nui Hois. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Haluan kiittää kollegoita hyvin rohkaisevista kommenteista. Ja huomaa, että meillä on vähän vielä töitä tehtävänä. Haluan kiittää myös komissiota heidän kommenteistaan. Ja haluan edetä asiassa mahdollisimman nopeasta, nopeasti, joten että aloitetaan sitten varjoesittelijöiden kokouksella ja aloitetaan neuvottelut kompromisseista. Puheenjohtaja, kiitoksia Kora tästä. Sitten 9. maaliskuuta äänestämme täällä Ekonissa ja täysistunnossa todennäköisesti maaliskuun kakkosessa on äänestys. Ja nyt kun me vähän aikataulustamme edellä, me voimme pitää vartti, voisimme pitää varttunut tauon, mutta mennään suoraan kohtaa viisi oikeastaan. Suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta TTIPiä koskeviin neuvotteluihin. Korina. Uh, disturbance, uh, with... Jotta voimme välttää epäselvyyksi, epäselvyyksiltä, niin tarkoitus oli äänestää yhdeksäs eikä toinen maaliskuuta. Kiitos tästä selvennyksestä vielä. Niin, ensin annan esittelijälle Jeppe Koforille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, Kiitos. Uh, Tiedän, että olemme etuajassa, mutta toivon, että voimme kuitenkin pitää ryhmäkeskustelun. Kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä asia valiokunnalle. Minä olen pyrkinyt kirjassani kiinnittämään huomiota Ekonin valtuutukseen ja täyttämään ne kriteerit, tähän lausuntoon liittyen. Monet valiokunnat tekevät lausuntoja, kuten tiedätte. Tässä käsitellään asioita, jotka eivät liity Ekon toimivaltaan, mutta no, tässä on erilaisia tapoja ilmaista itseään. Haluaisin tuoda esille sen, että Euroopan ja EUn kannalta ja TTIP-sopimuksen kannalta, niin tästä tulee maailman suurin kauppa- ja investointi kauppasopimus ja tämä luo investoinneille melkoiset säännöt. Tämä perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen muun muassa, eikä minun tule mitenkään korostaa sitä, kuinka tärkeä geopoliittinen ulottuvuus tässä sopimuksessa on. Tämä liittyy työllisyyteen, talouteen, mutta tämä on myös geopoliittinen. Kyseessä on geopoliittinen yhteistyö. Tässä puhutaan valtion avusta, valtion yrityksistä ja talouspalveluista muun muassa jotkut asiat, joihin olen kiinnittänyt huomiota lausunnossa, niin liittyvät myös muiden valiokuntien toimintaan. Mutta kilpailu, joka kuuluu meille, niin sillä on erittäin laaja mittainen kosketuspinta ja olen tänne nyt kuulemassa teidän mielipiteitä ja toivon, että meidän lausunto voi olla vahva kannanotto itse mietintöön. Ensimmäisessä kappaleessa toin esille sen, että tässä ei pidä luoda alempia standardeja, mitä tulee työterveysturvallisuuskuluttaja, työ, ympäristölainsäädäntöön, niin niiden tulee perustua korkeimpiin mahdollisiin standardeihin. Minulla mahdollisuutta käydä läpi kaikkia kohtia, joten minä hyvin nyt niiden välillä, jostain on keskusteltu näissä kahdenvälisissä neuvotteluissa, kun puhutaan D-alakohdasta, niin tämä liittyy rahoituspalveluihin. Se on meidän toimivallan piirin kuuluva asia. Neuvotteluja on käynnissä tähän liittyen. Kuten tiedätte, myös TTIP-neuvottelujen ulkopuolella. Minun kantani on se, että tapahtuvat nämä neuvottelut missä hyvänsä, niin tavoitteiden tulee olla se, että tässä luodaan korkeat normit, kuten ollaan tehty esimerkiksi työterveysturvallisuus, kuluttaja, työ- ja ympäristölainsäädännön suhteen. Mutta mm, tässä yhteensovittamisessa on luotava sellaiset korkeat normit, jotta voimme estää mm, talouskriisin, tulevan talouskriisin. Äh, mitä tulee ISDS, riitoratkaisu, välineeseen, niin Ekon tämän asian suhteen. No, miten ratkaista tämä ongelma? Tämä liittyy markkinoille, markkinoille pääsyyn ja niihin mahdollisiin markkinariitoihin. Kansalliset oikeusistuimet liittyvät tähän siten, että ensimmäinen periaate tässä on se, että EU ja Yhdys, EU ja Yhdysvallat perustuvat avoimuuteen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja tasavertaisuuteen, joten se, että automaattisesti käytettäisiin valtion ulkopuolista välinettä, niin on ongelmallinen, mutta saattaa ilmetä sellaisia tilanteita, joissa on tärkeää saada täysin puolueeton kanta. Tämä saattaa liittyä vaikkapa investointi riitaan, joka jatkuu vuosia. Tuolloin saattaisi olla tärkeää, että on tiettyjä objektiivisia kriteerejä, jotka tulee täyttää mm, olkoon sitten vaikka muu riitoratkaisu, eli valtiollinen riitoratkaisuelin. avoimuuden suhteen tässä riitoratkaisumenetelmässä, niin minä olen sitä mieltä, että voitaisiin käyttää UN CITR-standardeja, se, että tiedosta tiedot on avoimia ja kuinka välimies valitaan, niin näiden tulee olla selkeitä näiden sääntöjen. TTIP mainitaan usein kultaisena standardina tuleville vapakauppa investointisopimuksille Näin ollen meillä saattaisi olla hyötyä mainita valtion ulkopuolinen rinnanratkaisumekanismi, mikäli tulevaisuudessa luodaan kauppasopimuksia sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät perustu tasavertaisuuden oikeusvaltioperiaatteeseen ja niin poispäin. Minä annan nyt puheenvuoron varjoesittelijöille. Minä odotan innolla sitä, että kuulen ajatuksenne ja odotan innolla näkemyksenne, jotta voimme tehdä Ekon lausunnosta koskien mietintöä vielä paremmin. Kiitoksia. Sitten Tante Hybner, EPPn varjoesittelijä, ei ole paikalla. Mutta täällä on toinen puheenvuoropyyntö, vaan täällä saman tien puheenvuoro. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, Danuta Hübner ei päässyt paikalle ja hän pyytää sitä anteeksi ja niinpä hän pyysi minua esittämään sitten omat huomautuksensa. Ja hän haluaa kiittää edustaja Kofodia hänen tekemästään työstä tämän lausunnon suhteen. Hänellä on mm, joitakin huomautuksia vastineena tähän lausuntoon ensinnäkin koskien rahoituspalveluita ja sitten ISDS-menettelyä koskien ja vielä kolmanneksi hänen huomautuksensa liittyvät pk-yrityksiin ja kuinka voitaisiin parantaa pk-yritysten näkyvyyttä TTIP-neuvotteluissa. Ja tähän asiaan hän haluaisi joitakin huomautuksia ja tarkistuksia tehdä. Rahoituspalveluista varjoesitilä totesi, että Tätä tilaisuutta ei pitäisi jättää käyttämättä rahoituspalvelualan etujen edistämiseksi hyvin positiivisella tavalla. Kuitenkin täytyy pitää mielessä, mitä molemmilla puolilla Atlantia on saavutettu jo tähän mennessä. Ja Daltan mielestä keskustelut voisivat johtaa kahden välisiin kuulemisiin ja neljään uuteen lainsäädäntöön. äh, anteeksi, uudenlaiseen vieraaseen eh, lainsäädäntöön. Eli sen takia, kun laaditaan tällaista lainsäädäntöä, pitäisi käydä huolelliset kahdenväliset neuvottelut. Sitten avoimuudesta koskien sidosryhmiin silloin, kun, sidosryhmiä silloin, kun käydään neuvotteluja erityisesti rahoituskysymyksistä. Ja pitäisi sitten myös laatia lisää vastuuvelvollisuutta vaaleilla valittuiden elimien suhteen. Ja sitten ISDS hän ehdottaisi, että komission pitäisi miettiä, pitäisikö ottaa mukaan tällainen reformoitu investoija, investoijien riitojen ratkaisu menettely EUn ja USAn välillä, joka korvaisi sitten kahden väliset jäsenvaltioiden sopimukset USAn kanssa. Tällainen riitojen ratkaisu mekanismi TTIPin puitteissa, jos sellainen laaditaan, pitää olla täysin avoin ja se täytyy olla demokraattisen valvonnan alainen. Ja tällainen säännöstö täytyy ilman muuta laatia näille välimiehille myös ja myöskin muutoksen hakumekanismi. Me, ja jos riitoja syntyy, niin silloin PK-yritys yritysten riitojenratkaisumekanismin käyttömahdollisuuksia täytyy helpottaa ja edistää. Pitäisi olla mahdollista ehkä, että e, tietenkin e, investoijat voisivat hakea riitoihinsa ratkaisua ja oikeutta kansallisissa tuomioistuimissa. Ja ensin pitäisi etsiä ikään kuin kansallisella tasolla ensin. Mutta riita voitaisiin lopullisesti ratkaista sitten kuitenkin ISDSn puitteissa ja tätä pitäisi miettiä tätä mahdollisuutta myös. Ja sitten vielä PK-yrityksistä lopuksi. Koska TTIPistä on hyötyä PK-yrityksiä myös, ei pelkästään suuria yrityksiä, niin tullitariffien alentaminen tai eliminointi ja tuotestandardien yhdentyminen ilman muuta helpottaa pk-yritysten osallistumista transatlanttiseen kaupaan ja niinpä TTIPistä tulisi ensimmäinen vapakauppasopimus, jossa olisi varsinainen pk-yrityksille omistettu luku. Ja TTIPin pitäisi, puitteissa pitäisi laatia sekä eurooppalaisille että USA-laisille PK-yrityksille omistetut verkkosivut, josta löytyisivät tullimääräykset ja tuotemääräykset ja standardit sekä Euroopassa että USAssa ihan liittovaltion tasolla. On hyvin tärkeää, että PK-yrityksiin keskityttäisiin aivan oman lukunsa puitteissa ja että tietoa tarjottaisiin PK-yrityksille nettisivuston muodossa sekä USAssa että tällä puolella Atlanttia on äärimmäisen tärkeä asia. Hybner on todella iloinen voidessaan tehdä yhteistyötä kanssanne tämän asian suhteen ja odottaa sen jatkuvan tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Sitten ECR-edustaja Mr. Koffot, especially... Kiitos. Kofrille kiitos puheenjohtaja. On mukava keskustella tästä jo näin etukäteen. Odotan innolla työskentelymme. Odotan innolla työskentelyä tämän asian suhteen. Silloin varajäsen Intavaliokunnassa olen yhtä mieltä mietinnön kanssa, että meidän on saatava vahva TTIP-sopimus siten, että kilpailu kasvaa molemmilla puolilla Atlanttia. Sanotaan, että Tämä on hyvä viennille. Kukaan ei sano, että tämä on hyvä pk yritykselle mutta kukaan ei todellakaan sano, että tämä on hyvä EU-kansalaisille, mutta EU-kansalaiset hyötyvät, mikäli he voivat ostaa halvempia hyödykkeitä, mikäli ovat laadukkaita, vaikkakin ne tulevat ulkomailta. Tämä lisää kysyntää myös paikallisille palveluille, ja näin ollen tämä tuo mukanaan kasvoja työpaikkoja myös Euroopassa. Mitä tulee tähän tässä lausunnossa, niin on tärkeää, että kiinnitetään huomiota Yhdysvaltojen protektionismiin. Meidän on myös päästävä eroon eurooppalaisesta protektionismista, sillä tämä haittaa eurooppalaisia kuluttajia. Toinen kohta, meidän on pyrittävä siihen, että lisäämme yhteistyötä. Minä olen sitä mieltä mm, tässä lausunnossa, puhutaan nyt konvergenssista, yhdentymisestä, kenties tästä voitaisiin käydä keskustelu Kolmas kohta, veropolitiikka tässä lausunnossa, sitä ei pitäisi ottaa mukaan T-tipin. mutta tässä voitaisiin katsoa vaikkapa kilpailupolitiikkaa, mitkä säännökset kattaisivat vaikkapa öö, kilpailun vastaisia, kilpailulainsäädännön vastaisia yhdistysten yritysten yhdistymistä esimerkiksi. Neljäs kohta olen täysin yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että on oltava korkeimman mahdollisen tason avoimuus. Tästä ei ole mitään epäselvyyttä. Olen myös yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että investoijien suojan on oltava korkealla tasolla ja tämä on tehtävä siten, että meillä on myös oikeus säännellä sillä tämä takaisi sen, että investoijat Euroopan ulkopuolisista maista saisivat reilun kohtelun, mutta en ole varma, että tämän asian johon voimme puuttua kovinkaan helpolla, joten kenties emme löydä kultaista graalia tähän asiaan tänään. Mutta jatkokeskustelut ovat tarpeellisia ja saattavat antaa meille ratkaisun. Kiitoksia, Sandra. Ja koska Ramon osa Aldes tai ole täällä, Matt Cartney tai tämä Riisakaan ei ole paikalla, niin antaa suoraan vihreille puheenvuoro. Ole hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meille yksi tärkeimpiä teemoja on lähivuosina juuri tämä, ja olemme suuresti kiinnostuneita tästä aiheesta. Lausuntoon liittyen haluaisin todeta näin kriittisesti, että rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ei kyllä meillä mikään optio ole, jota ei, siis emme voi tukea tätä. Ja haluaisimme, että talousvaliokunnan lausunnosta todettaisiin, että halutaan parempaa laatuista sääntelyä eikä sääntelyn purkamista – tulevaisuudessa. Ja erityisesti USAlta voidaan vaatia tätä myöskin. Tämä on yksi osa niitä tarkistuksia, joita tulemme tekemään. Eli vaadimme parempaa rahoitusmarkkinoiden, vakuutusmarkkinoiden sääntelyä, eikä mitään sääntelyn purkamista. Tämä koskee erityisesti sääntelyyhteistyölle, jota käydään, ja uskon, että parlamentti varmaan tulee tukemaan sitä, että sääntely toimivalta pysyy parlamenttien ja aluehallinnon käsissä. Eikä me emmekä halua, että tätä rajoitettaisiin tai heikennettäisiin. Tärkeää on myös julkiset hankinnat, asia – että voitaisiin myöskin amerikkalaisille hankintamarkkinoille päästä ja tehdä paikallisia ympäristöystävällisiä hankintoja. No, tämä onkin väärä suunta. Minun mielestä pitäisi myöskin Euroopassa pyrkiä siihen, että paikallisessa hankinnassa katsotaan myöskin täällä enemmän sosiaalisia ympäristönäkökulmia hankinnassa. Ja sitten lopuksi Ilman muuta olemme sitä mieltä, että talousvaliokunnan pitää ISTS investointisuojajärjestelmä toimia vastustaa tiukasti. Ja me myöskin vaadimme, että parlamentissa olemme sitä vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Remon. EFTstä ei näytä olevan myöskään ketään paikalla mutta Alden kollega tuli juuri paikalle arvaamatta, mikä ikävä velvollisuus häntä nyt odottaa. Ilmeisesti olette Ramon Ramosan äh, sijaisena täällä. Ai, anteeksi. se suoraan teille puheenvuoron. Oikeastaan aikaisemmin teillä oli jo puheenvuoro. TIP? Nyt on TTIP-keskustelu. Minä olin toimistossa ja sen piti alkaa vasta viiden minuutin kuluttua. Anteeksi, olemme päässä aika pitkälle jo, mutta... Olkaa hyvä. Puhelman mikrofoni. Yes. First of all, uh... Ensinnäkin haluan kiittää lausunnon esittelijää, Tanskan kollegaa herra Kofodia. Hän on ollut, ottanut yhteistyön vastaan avo sylin. On tärkeää saada mahdollisimman laajan mittaisen sopimuksen tässä asiassa. Minä pidän tästä ehdotetusta tekstistä. Ehdottaisin kenties muutoksia tai no, no kenties muotoilisin jotkut kohdat hieman eri lailla, mutta olen yhtä mieltä näiden suurimpien linjojen kanssa. Tämä liiketoiminta mielinen lähestymistapa on hyvä. Meidän on saattava yhteisymmärrys, yhteissopimus Yhdysvaltojen kanssa, sillä vaihtoehto on se, että mikäli kieltäydymme nyt sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa, niin mikä on vaihtoehto Euroopalle? Minun mielestäni, hyvät kollegat, suuret eurooppalaiset ylikansalliset yritykset – toimivat Yhdysvalloissa ja suuret yhdysvaltalaiset ylikansalliset yritykset toimivat Euroopassa ja näin on ollut jo vuosien ajan, joten tämä sopimus tässä puhutaan tariffeista, tästä puhutaan ongelmista, jotka estävät pk-yritysten kaupankäynnin. Suuret monikansalliset yritykset, niillä on jo työkaluja, välineitä, omarahoitusta, resursseja taistella byrokratiaa ja tullimaksuja esteitä vastaan. Ja nämä toimivat Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Siksi me tarvitsemme laajamittaisen ja kunnianhimoisen ratkaisun sopimukseen, kuten tässä lausunnossa on ilmoitettu. Me tarvitsemme avoimuutta, on puhuttava, ovatko rahoituspalvelut mukana tässä sopimuksessa. Lisäksi tarvitaan avoimuutta liittyen pääomaan. pääomiin liittyen lisäksi on taattava, että yritys siirtyy toiselta puolen Atlanttia toiselle puolelle, niin – Äsken puhutaan verokilpailusta, mutta mm, sen on kyllä saatava kilpailla reilulla tavalla. Minä sanoisin, että muotoilisin eri tavalla joitain kohtia. EU-ssa meillä on perinne, jonka mukaan kunnioitetaan julkisia palveluja, ja tämä saatetaan tulkita eri tavoin. Mikäli on ylläpidettävä tehottomia yksityissektorilla toimivia monopoleja, niin no katsotaan miten tämä nyt muotoiltaisiin. Minä haluan nämä pitää edelleen olemassa, enkä minä halua asettaa uhanalaiseksi sosiaali- ympäristöolosuhteita Euroopassa enkä hyvinvointivaltiota. Minä uskon näihin ISDSn suhteen, no minä en ole juristi, Kenties tästä olisi keskusteltava vielä, sillä minä näen asian sitten Voin nyt viitata esimerkkiin sen suhteen, mitä tapahtui Argentiinassa. Siellä espanjalaisyritys Repsol, joka, jonka, joka on jo ongelmiin Argentiinan hallituksen kanssa. Ja, ja tässä oli kansainvälinen välimies istuin, jossa asia ratkaistiin, ja tämä oli meille edullisempi ratkaisu kuin se, että mikäli ei olisi ollut. No, tässä olisi käynyt niin, muuten niin, että tässä olisi lunastettu kaikki varat. No, katsotaan kuinka me voimme parantaa nykyistä tilannetta, nykyistä mekanismia, kuinka voidaan ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö, kansalliset tuomioistuimet, mutta toisaalta ylläpitää tai asettaa tuolloin, kun ei ole parhaita käytäntöjä olemassa kaikkialla maailmassa, Yhdysvalloissa. Katsotaan, kuinka voitaisiin yhdistellä näitä eri välineitä ja tuomioistuimia. ISDS-keskustelu on suuri asia Itävallassa, Saksassa tietenkin. Tiedämme, että Yhdysvallassa on parhaat lakimiehet. Joten nyt on harkittava,